estäneet matkan Venezuelan ja valitettavasti tähän mennessä emme ole saaneet vielä Venezuelan viranomaista vahvistusta. Voimmeko lähettää tämän valtuuskunnan Venezuelaan? Kiitoksia. Kiitoksia. Voin ilmoittaa, että tähän aiheeseen liittyen on jätetty seitsemän päätöslausuman luonnosta. Keskustelu päättyy tähän ja äänestys toimitetaan tämänpäiväisen viimeisen keskustelun jälkeen. Seuraavana esityslistalla on keskustelu Azerbaidsanin tilanteesta. Ensimmäisenä puheenvuoron saa kollega Romeva Irueda. Olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Puhun kollegani Ulrike Lunacekin puolesta sanon, että minä en ole mikään Eurovision laulukilpailun kannattaja, mutta se maassa, jossa ihmisoikeustilanne on näin dramaattinen, on huolestunut minua kovasti. Se, että tukahdutetaan ilmaisuvapautta, on sellaista, mikä ei ole sopivassa yhteen vetomus, sitoumusten kanssa, jota maa on tehnyt, jotka liittyvät ihmisdemokratian, ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien suojelemiseen. Aserbaidsanin viranomaisten tulisi sallia rauhanomaiset mielenosoitukset ja kieltää poliisin puuttuminen toimittajien työskentelyyn, jotka raportoivat näistä mielenosoituksista. On myös tärkeää välittömästi vapauttaa ne henkilöt, jotka on pidätetty ilman oikeudenkäyntiä poliittisin perustein, mukaan kuusi toimittajaa, sosiaalisen median aktivisteja, asianajajia, kansalaisten aktivisteja ja median toimijoita. Haluan myöskin ilmaista myötätuntoni niille, jotka järjestävät Sing for Democracy-kampanjan joka on järjestetty urheilukilpailun ohella Vakussa. Ja he, nämä ihmiset uskovat, että tätä kautta voidaan saada aikaan välttämättömiä demokraattisia uudistuksia ja parannusta ihmisoikeustilanteeseen maassa. Olen myös huolissani siitä, että ihmisiä pakotetaan muuttamaan pois kodeistaan äh, ja taloja hävitetään rakennettaessa uusia rakennuksia nimenomaan Euroopan kilpailua ajattelen vetoan Azerbaidžanin viranomaisen, että he valmist, valmist, huolehtivat niin, että otetaan huomioon uusia rakennuksia tehtäessä se Bakussa, että ihmisten siirtäminen nykyistä kodeistaan muualle tapahtuu rauhanomaisesti ja avoimesti. Ja saan myöskin sanoa, että on hyvä, että Euroopan kansanpuolueryhmä on viimekin yhdistynyt, yh, liittynyt tähän päätösamaesitykseen. Ja tietyissä vaiheessa tämä oli kuitenkin vaarassa, että näin olisi tapahtunut. Next. Paljon kiitoksia. Seuraavana myöskin laatijana toiminut edustaja Schake, olkaa hyvä. Kiitoksia herra puhemies, arvoisat kollegat. Paraikaa viimeistellään kilpailuja, mutta Azerbaidsanissa tilanne on hankala. Monet viranomaiset haluavat käyttää Aser- tätä Eurovisu-kilpailua todellisena showna, mutta silti kyse on propagandasta. Me olemme huolissamme Azerbaidsanin ihmisoikeustilanteesta. Me olemme kuulleet vaikka mitä Azerbaidsanista, mutta vain toimet voivat osoittaa, mitä he todellakin halutaan ajaa takaa. Musabatin puolue ja Tafik Joblele ja Taflak Aslani vangittiin Bakun teillä. Mutta vain yksi uh, puolueen jäsenistä äh, ei tullut vangituksi. Ja me tiedämme, että Gana Garali on ollut kateessa jo kahden päivän ajan. Fragili ja Abbasli ja monet muut ihmisoikeusaktivistit ja opposition jäsenet ovat olleet jo yli vuoden vangittuina. Näitä ihmisiä pidetään Amnesty Internationalin mukaan omatunnon vankeina ja me voimme sanoa heille, että me emme unohda teitä. Ja Azerbaijanin viranomaisille sanon, että Sitoutukaa ihmisoikeusvelvoitteisiin ja etyivelvoitteisiin ja sopimuksiin, jotka olette allekirjoittaneet. Jos haluatte toimia EUn naapuruspolitiikassa, niin se edellyttää toimia. Teidän pitää noudattaa niitä sitoumuksia, jotka olette hyväksyneet. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Kaiser, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Noin kymmenen päivää sitten katselin Euronewsia ja siellä oli lähetys. Äh, Azerbaidsanista puhuttiin euroviisusta, mutta ei sanaakaan ihmisoikeuksista. Näytettiin vain kristallpalatsia ja se oli pelkkää mainosta. Äh, se oli, tai minä luulin, että se oli mainos, mutta se oli euroviisu-asia. Äh, ähm, en minä väitä, että meidän tarvitsee euroviisu euroviisuja, sehän olisi aika vaikeaa, mutta mutta kyllä me olemme keskustelleet myös esimerkiksi olympiakisojen järjestämisestä Kiinassa ja tämä on kyllä äärimmäisen hyvä mahdollisuus, ainutlaatuinen mahdollisuus osoittaa ihmisille, että öljyn ja rahan lisäksi Azerbaidsanilla on toisetkin kasvot, erittäin, erittäin problemaattiset kasvot, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin. Ja Tuhannet asuntojen kotien omistajat on häädetty, jotta voitaisiin heidän kotiensa paikalle rakentaa Euroviisuhalli. Se on kyllä minusta vähän liikaa. Ja minua hyvin kovasti huolettaa myös se, että, et, siis toivon, että myös EPP-ryhmä osallistuu tähän päätösasemaan. Kiitoksia teille. Halutaan esittää kysymys. Hyväksyttekö edustaja Engelin kysymyksen? Kiitoksia puheen, puhemies. Halus, haluan äh, aivan alkuun ilmaista, että olen yhtä mieltä de Keiserin kanssa tästä tilanteesta. Ja kun te nyt käytitte tämän kaltaisen puheenvuoron, niin haluaisin kysyä, että olisitteko mahdollisesti myös samaa mieltä siitä, että kun me hiljattain tässä äänestimme äh, assosiaatiosopimuksesta, niin eikö, miten tämä mallaa sen kanssa, miten, mistä me tänään keskustelemme? Eikö olisi hyvä alusta saakka ollut myöntää, että Azerbaidsan ei nyt välttämättä ole mikään toimiva demokratia? Ehkä olisimme kuukausi sitten toimineet vähän eri tavalla. No, en minä nyt halua olla eri mieltä, mutta kyllä minä sanoisin, että emme me ole mitenkään abstraktilla tavalla tai tasolla keskustelleet ihmisoikeuksista. Me olemme puhuneet asioista paitsi energiakriisin, kriisi huomioi näistä öljyputkista ja kaikesta muusta, ja te tunnette tämän ongelman kokonaisuutena yhtä hyvin kuin minäkin. Ja kyllähän me teemme assosiaatiosopimuksia sellaistenkin maiden kanssa, joiden kanssa on syytä keskustella ihmisoikeuksista. Ja täytyy pitää huoli siitä, että jonain päivänä Azerbaidsankin mm, ja muidenkin maiden kanssa otetaan huomioon paitsi kauppa myös demokratia. Kiitos. Ja viimeisenä Esittelyiden puolesta edustaja Makovei. Mulțumesc. Cazurile... Minä kiitän. Minä Gabasov ja Amalia Ismail ovat vain kaksi esimerkkiä siitä painostusta, joka kohdistuu toimittajien Azerbaidžanissa. Minä vaadin, että viranomaiset pyrkivät löytämään syylliset ja että käynnistetään selvitykset siitä, miten mahdollisesti väärin perustein pidätetään rauhanomaisia mielenosoittajia, niin kuin tällä viikolla on tapahtunut. Ne, jotka poliittisesta syystä pidät, on pidätetty, pitäisi välittömästi vapauttaa, etenkin kun on kysymys toimittajista ja ihmisoikeuksien puolustajista, on hyvin tärkeää, että he voivat toimia. Tärkeää on myöskin, että noudatetaan ihmisoikeuksia. Azerbaidžan on Euroopan neuvoston jäsen, ja se on allekirjoittanut Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien yleissopimuksen. Ja sen lisäksi Azerbaidžan on tällä hetkellä myöskin YK turvallisuusneuvoston jäsen. Ja se on sitoutunut noudattamaan niitä oikeuksia, kunnittamia oikeuksia, jotka ovat ihmisoikeuksien yleissopimuksessa ja ihmisoikeuskirjassa. Kiitos. Nyt siirrymme ryhmien edustajien puheenvuoroihin. Ensimmäisenä edustaja Posselt kansanpuolueen puolesta, olkaa hyvä. Herra puhemies, kiitoksia. Toisin kuin mitä tässä tekstissä sanotaan, niin meidän ryhmämme kuuluu myöskin tähän allekirjoittajien ryhmään. Tänä viikon loppuna kaikki katsovat Bakun suuntaan, ei euroviisujen takia. Dan Kellen yli 30 vuotta sitten voitti tämän kilpailun, ja sekin on yksi syy, miksi katsoa Azerbaidsanin suuntaan näitä kiso, näiden kisojen suuntaan, mutta toinen syy on se, että Azerbaidsan on tärkeä EU-kumppani, Euroopan neuvoston jäsen, ihmisoikeusyleissopimuksen jäsen, joten todellakin sitoutunut noudattamaan demokratiaa, oikeusvaltioiden periaatteita Azerbaidsan on toiminut vapaaehtoisesti tähän suuntaan ja se on hyvä asia ja tästäpä syystä Azerbaidsanin pitää vain sulattaa se fakta, että me seuraamme sen tekemisiä hyvin tarkkaan. Mitä tulee Euroviisukilpailuihin, niin on valitettavaa, että ihmiset ovat joutuneet jättämään asuinalueensa, kotinsa, asuntonsa. Asunnot on revitty maan tasalle. Ihmisiä on sorrettu,

Thank you very much. And, uh, on... Paljon kiitoksia. Alden puolesta edustaja Gerbrandi, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. In... Kiitos puhemies. Viime kuussa Bakussa minulla oli tilaisuus kysyä presidentti Alievilta suunnitelmista parantaa demokratian, ihmisoikeuksien ja tiedotusvälineen vapauden tilannetta maassa, ennen kaikkea ajattelen Eurovision laulukilpailuja tällä viikolla. Ja yllättävällä itsevarmuudella hän sanoi minulle, että ei ole mitäkään syytä parantaa tilannetta, koska tilanne jo oli täydellinen. Ja suoraan sanottuna, minä en ole yllättynyt hänen itsevarmuudestaan, koska koko maailma, mukaan EU, on kiinnostunut Azerbaidžanista vain kaasun ja öljyn ja tärkeiden putkiyhteyksien vuoksi, jotka maan kautta kulkevat Uzbekistaniin ja Kazastaniin, Me emme ole kiinnostuneet Azerbaidžanin ihmisistä. Jos komission jäsen Fyle arvostelee Azerbaidžanin ihmisoikeustilannetta, kahta viikkoa myöhemmin puheenjohtaja Barroso matkustaa Bakuun eikä mainitse ihmisoikeuksia kertaakaan. Hän puhui pelkästään energiasta. Mikä silloin on EUn viesti? Älkää välittäkö ihmisoikeuksista, energiasta tässä vain on kysymys. Niin kauan kuin me sallimme energiaintressien ottaa panttivangeikseen ihmisoikeudet, tilanne Azerbaidžanissa ei tule paranemaan. Ollaan rehellisiä. Pitkällä tähtäyksellä EU varmistaa energiaintressinsä paljon paremmin taistelemalla vakaan demokratian puolesta Azerbaidžanissa kuin tukemalla nykyistä hallitusta, Alijevin hallitusta. Thank you very much. Kiitos. EFD-ryhmän puolesta puheenvuoron saa edustaja Paskoa. Kiitoksia herra puhemies, arvoisa komission jäsen. Azerbaidžan on maa, joka aktiivisesti osallistuu naapuruuspolitiikkaan, itäisen kumppanuusohjelmaan. Azerbaidžan Schweizerin kanssa neuvotellaan myöskin assosiaatiosopimuksesta. Azerbaidsan on tärkeä taloudellinen kumppani EUlle, joten on selvää, että me olemme kiinnostuneita maan poliittisesta tilanteesta, mutta kun näemme, miten ihmisoikeustilanne muuttuu huonompaan suuntaan, niin kyllähän meidän velvollisuutenamme on ystävällisen sävyyn muistuttaa kollegoitamme siitä, ettei tällä tavalla voida opposition edustajia tai journalisteja, koska se ei kuulu, kuulu sivistyneeseen toimintaan. Meidän tulisi siis välittää diplomaattinen varoittava viesti Azerbaidsanin suuntaan sanoen, että heidän pitää korjata lainsäädäntöään

ja seuraavana edustaja Kretu. Puhemies, minusta tämä päätösasema on hyvin hyödyllinen, koska se korostaa ennen kaikkea ihmisoikeustilannetta Azerbaidžanissa. Ja toivon, että viranomaiset Azerbaidžanissa ryhtyvät toimenpiteisiin, jotta tähän kiinnitetään huomiota. Eurovision kilpailu on taiteellisen komponentti lisäksi sellainen, että siinä on myöskin symbolista merkitystä. Tosiasia, että tämän tyyppinen tapahtuma järjestetään maissa ei saa johtaa siihen, että me unohdamme ihmisoikeuksien loukkaamiset tuossa maassa. Olemme huolestuneita protesteista ja siitä, miten toimittajia pyritään pelottelemaan ja miten erinäiset ihmiset ovat menettäneet maaomaisuutensa. Ja tämä kaikki tapahtunut tavalla, joka ei ollut avoin. On ryhtyvä toimiin, jotta tällaiset toimin välittömästi päättyvät ja että ilmaisuvapaus säilyy edelleen oikeutena. Käännyn komission ja muiden eurooppalaisten toimielinten suuntaan, jotta voidaan parantaa yhteistyötä Azerbaidžanin kanssa ja niin, että siellä myöskin kunnioitetaan ihmisoikeuksia. And there is a blue card to you. Teille halutaan esittää kysymys. Edustaja Kretu, hyväksyttekö kysymyksen? Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvä rouva Kretu, haluaisin esittää seuraavan kysymyksen. Kysymys, jonka te otitte esiin, oli erittäin tärkeä, mutta oletteko itse sitä mieltä, että tämä kiireellinen asia on perusteltu, ottaen huomioon, että Euroopan unionina me osallistumme yhdessä Azerbaidsanin kanssa monil, moniin kansainvälisiin foorumeihin. Azerbaidsan on eh, Euroopan neuvoston jäsen ja näistä asioista on keskusteltu jo useaan otteeseen. Auttaako teidän mielestänne tämä päätöslausuma mitään? Minus kiitän kysymyksestä. Kun on kysymys Ihmiselämien pelastamisesta ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ei koskaan ole liian varhaista tai myöhäistä puuttua asiaan. Olen yhtä mieltä siitä, että meillä on velvollisuus edistää maan integrointia eurooppalaisen arvojärjestelmään, mutta toisaalta se ei voi olla perustuna sille, mitä nyt tapahtuu Azerbaidžanissa. The next speaker. Kiitos. Seuraavana edustaja Nikolai puolitoista minuuttia. Mulțumesc, domnule președinte. Folosesc acest prilej. Herra puhemies, kiitoksia. Käytän tilaisuutta ja tätä käytävää keskustelua Azerbaidsanista hyväkseni viittaakseni tämän asian kiireellisyyteen. Kun keskustelimme täällä Azerbaidsanin assosiaatiosopimuksesta ja hyväksyimme sen ja sanoimme, että Azerbaidsan ei pitäisi olla turvallisuusneuvoston vaihteleva jäsen ja muita asioita käsiteltäessä, niin herää kysymys, että milloin oikein toimimme vakavasti otettavalla tavalla. Eli kun käsittelemme sen tyyppisiä kysymyksiä, vaiko silloin kun käsittelemme ihmisoikeuskysymyksiä. Kun katsotaan tätä päätöslauselmaa, niin siinä viitataan seikkoihin, joihin liittyen ei ole tarjolla vielä ensimmäistäkään ratkaisumallia. Azerbaidsanissa ei todellakaan toimita ihmisoikeusrintamalla meidän toivomalla tavalla, mutta meidän pitäisi toimia johdonmukaisesti unionissa, jotta me voisimme olla unionin kansalaisten silmissä uskottavia. Meidän ei tulisi nyt puhua ihmisoikeuksista, mutta kannattaa samalla Euroopan unionin oh, energiapoliittista lähestymistapaa. Se ei olisi johdonmukaista, joten meidän täytyy todellakin pitää erossa nämä pari asiaa. Kiitoksia. Posselt. Kiitoksia. Seuraavana Edustaja Posseltin kysymys. Hyväksyykö edellinen puhuja tämän kysymyksen? Olkaa hyvä. Niin ovat, Nikola tiedättekö, että me ole mitään diplomaatteja, emmekä liikemiehen, vaan parlamentin jäseniä, jotka ensisijaisesti ovat sitoutuneita ihmisoikeuksiin. Ja tiedättekö, että me toimimme niin säännöllisesti kumppanimaiden kanssa Euroopan neuvostossa Venäjän ja Ukrainan kanssa tällä viikolla. Totta kai meidän pitää nimenomaan kumppanimaille erityisellä tavalla ö, ottaa käyttöön niiden puolen silloin, kun on kysymys ihmisoikeuskysymyksistä. De acord, stimate colegi, opinion... Kyllä, olet aivan oikeassa. Mutta

hivenen voimistunut maan sisällä harvat kriittiset äänenpainot ovat sallittuja. sensuuri on kasvanut ja presidentin sekä johtavien hallitusmiesten arvostelusta rangaistaan usein oli kyse sitten oppositiopolitiikasta journalismista taiteesta kansalaisaktivismista tai opetuksesta tai jopa sosiaalisesta mediasta. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Jaakonsaari kiitoksia sari essayahlle ja muille epp n jäsenille että saimme tästä yhteisen päätöslauselman. on erittäin tärkeää että jälleen kerran euroopan parlamentti kehottaa azerbaidanin viranomaisia vapauttamaan poliittiset vangit ja ne kaikki jotka on poliittisesti motivoituneista syistä pidätetty. haluaisin myös korostaa sitä että euroopan parlamentti tulee

popieram projekt rezolucji. Bardzo nam zależy na tym, żeby Azerbejdżan... Kiitoksia herra puhemies. Minä olen valmis tukemaan tätä tekstiä. Azerbaidsanin kohtalo on lähellä meidän sydäntämme. Sen perinteet ja historia ovat erittäin mielenkiintoiset ja se yrittää liittyä eurooppalaiseen perheeseen. Se osallistuu mitä erinäisimpiin tapahtumiin, jalkapalloturnauksiin ja nyt Euroviisut järjestetään Azerbaidsanissa. Ja nyt voidaan sanoa, että tästä syystä sen on myöskin noudatettava EUn ihmisoikeusstandardeja. Se ei ole vielä todellisuutta, mutta on hyvä, että siitä voidaan keskustella. Eli me vetoamme Azerbaidsanin viranomaisten puoleen erityisesti kun tällä hetkellä koko maailma katsoo sen suuntaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraava puhuja. Komissaaju. E, Puhemies. Hyvä komission jäsen. Johtopäätös on hyvin yksinkertainen viimeisten 24 vuoden aikana, siis itsenäisyydestä jälkeen, olemme nähneet, miten suurta taloudellista edistystä on saavutettu Azerbaidžanissa. Se on yksi maailman talouden tiikereistä. Kuitenkin demokraattinen prosessi ei pysy taloudellisen kehityksen vauhdissa. On paljon toimimisen varaa, mitä tulee ihmisoikeuksiin. Etenkin kun me puhumme sananvapaudesta. On ollut lukuisia esimerkkejä räikeistä ihmisoikeusrikkomuksista, ja meidän on aina syytä korottaa äänemme puhuaksemme toimittajien puolesta, jotka eivät voi vapaasti raportoida ja joita joskus asetetaan syytteeseen ja jopa vangitaan. Oli esimerkki eräästä toimittajasta, joka kahden artikkelin julkaisemisen jälkeen alueessa lehdistössä tuomittiin kymmeneksi vuodeksi vankilaan. Se on jotakin, mitä ei voida hyväksyä. Ja on valitettavaa, että emme puhuneet asioista näin avoimesti Bakussa kuin huippukokous. Kirjov. Kiitos ja seuraavana edustaja Kirjov, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Äh, on erittäin tärkeää, että rakennamme ihmisoikeuksia ja demokratiaa naapurimaissamme. Äh, jos meillä ei olisi näitä kiireellisiä menettelyitä, niin missä sitten puhuisimme näistä? Toki äh, on totta, että Azerbaidsanin tapauksessa on otettu takapakkia mutta nyt kaikkien huomio kiinnittyy tuleviin euroviisuihin. Pelätään, että kilpailun jälkeen mikään ei parane, mutta kyllä meidän tulisi lähteä siitä, että tällä päätöslauselmalla pitäisi tästä pitäisi olla jotain hyötyä, mutta itse asiassa saattaa käydä niin, että tämä päätöslauselma vain vahvistaa kovan linjan tyyppejä maassa. Meidän kannattaisi ehkä omaksua toisenlainen lähestymistapa tähän ongelmaan. Kiitos. Kiitos. Uh, edustaja Posselt haluaa esittää edustaja Kiriloville kysymyksen. Kollega Kirilov, tiedättekö, että koko viikon ennen laulukilpailua Bakussa vapausmielenosoittajia on pampuin eh, estetty osallistumasta mielenosoitukseen. Tämä on nyt televisiossa ja oli sitten he olisivat kyllä varmasti kummissa, jos kuulisivat, että teidän mielestä tämä ei ole kiireellistä, vaan että asian lykkä, käsittämistä lykätään sitten siihen saakka, kun ihmiset ovat vankilassa. Yes, I'm following closely the event. The events... Kyllä, seuraan tarkkaan, mitä maassa tapahtuu, mutta mielenkiintoista on se, että tänään Herald Tribuneissa sanottiin, että eilen rauhanomainen mielenosoitus kulki teillä ilman lupaa tietyistä asioista on keskusteltava tarkkaan viranomaisten kanssa. Mutta se, mitä halusin sanoa edustaja Posselt, on se, että ei näin voida toimia. Katsokaa, kuinka vähän täällä on väkeä paikalla. Ei näin tällaista tärkeää maata voida käsitellä. Me tiedämme, että se on erittäin tärkeä strateginen Euroopan unionin naapurivaltio. Kiitoksia. Kiitos, Mr. Kukan. Kiitoksia seuraavana edustaja Kukan. Kiitoksia, puhemies ihmisoikeuksien suojeleminen, oikeusvaltion demokratian tukeminen, kokoontumisvapaus, ilmaisu, vapaus ovat sellaisia perusoikeuksia, joita Euroopan unioni peräänkuuluttaa kumppaneiltaan. Ja sama pätee myös Azerbaidsaniin. Ja siksi meidän täytyy tarkkailla, mitä maassa tapahtuu tapahtuu ja ehkä jos tarvetta on, niin pitää myös kritisoida tilannetta. Hallituksen tulisi olla kyllä kiinnostunut tällaisesta kritiikistä, jota tästä kohtaan esitetään. Joten mitä pikimmiten meidän tulisi alkaa keskustella organisaation kanssa, puhua rauhanomaisten protestien purkamisesta, ihmisoikeusrikkomuksista, kaikki nämä asiat täytyy ratkaista. Tämähän on minimi, mitä meidän pitäisi vaatia Azerbaidsanilta, kun se on EUn kumppanimaa, ja siksi meidän täytyy hyväksyä tämä päätöslausuma nyt. Madame Anna Gomes. Anna Gomes. E Kiitos. Barroso on käynyt Bakussa eikä ole puhunut mitään ihmisoikeuksista on esitetty uudistuslupauksia, mutta uudistuksia ei kuitenkaan ole toteutettu toimittajia ja muita vastaan hyökätään. Ja tällä hetkellä tällaista tapahtuu kaikkien eurooppalaisten silmien edessä ennen Euroopan euroisia laulukilpailuja. On tärkeää, että demokraattiset uudistukset todella toteutuvat. Lehdistönvapaus, mielenosoitusvapaus ovat asioita, jotka, jos täytyy pitää kiinni. Me tarvitsemme tärkeän järkevän mekanismin, jotta saadaan todella aikaan uudistuksia ja rangaistuksia sitten, jos ei ole toteuttaa. Komissiasen Potocnik. Kiitoksia puhemies. Hyvät jäsenet EUn ja Azerbaidsanin suhteessa ei ole vielä käytetty niiden täyttä potentiaalia kun Azerbaidsan pyrkii lähenemään Euroopan unionia taloudellisesti ja muutenkin sen täytyy sitoutua äh, demokratian syventämiseen. Sen täytyy myös parantaa vaalijärjestelmiä, ihmisoikeuksien suojelua, perusvapauksia ja myös tuomio, oikeuslaitoksen riippumattomuus on tärkeä asia. Edistysraportissa, joka toukokuussa julkaistiin, otetaan nämä kaikki asiat huomioon. Se, että protestit ja mielenosoitukset nutistettiin maaliskuussa ja huhtikuussa, ovat merkki siitä, että demokratiassa on tapahtunut takapakkia ja Azerbaidsan ei selkeästikään ole kunnioittanut niitä sitoumuksia, joihin se on ryhtynyt EU-ssa, Etyjissä ja Euroopan neuvostossa. Samanaikaisesti kuitenkin EU on tyytyväinen siitä, että 16 Elnor Mitsi vapautettiin ja toivomme, että 28. toukokuuta mennessä muutkin poliittiset vangit palaut- vapautetaan. Ihmisiä on pakko häädetty kodeistaan ilman oikeudenpäätöksiä, ilman ennakkovaroitusta. Nyt jää nähtäväksi, miten 27. huhtikuuta hyväksytyt uudet äh, asiaa koskevat säännöt parantavat tilannetta, jos ollenkaan. Monet teistä olette maininneet nämä euroviisu kilpailut. Ne todella ovat mahdollisuus meille. Mutta tämä mahdollisuus on tavallaan nyt jätetty käyttämättä. 16. Äh, toukokuuta ähm, demokratiakampanja käynnisti äh, kampanjan, joka kuitenkin, jota, jonka kuitenkin hallitus äh, ylenkatsoi. Eräs tutkiva journalisti ähm, sai osakseen kaltoinkohtelua häntä muun muassa uhkailtiin. Y- mediaympäristö on sensuurin ikeessä. Lehtimiehiä on pidätetty ja uhkailtu. Kaksi journalistia on pidätetty Ähm, muun muassa Bakun lähellä ja useampiakin pidätettyjä valitettavasti on. Kuten sanottu, komissio kävi Pakussa 2-4. huhtikuuta Euronest-kokouksen yhteydessä ja tuolloin oli mahdollisuus korostaa sitä, että Euroopan unioni on huolissaan ihmisoikeustilanteesta. EU toistaa sen, että Azerbaidsanin tulee pitää kiinni sitoumuksistaan, myös itäisen kumppanuuden sitoumuksista. EUlla ja Azerbaidsanilla on hyvin kattava kahdenvälinen agenda. Ja EUhan rakentaa suhteita aina ihmisoikeuksiin perustuen ja demokratiaan ja oikeusvaltion periaatteisiin perustuen. Jos nämä kompromettoidaan, niin kaikilta muultakin menee pohja. Euroopan unioni arvioi ihmisoikeustilanteita kussakin maassa hyvin avoimesti. Ja kuten olen jo sanonut, ENP-edistyskertomuksessa, äh, joka julkaistiin toukokuun alussa, kyllä arvioidaan äh, juuri näitä asioita. Mitä tulee naapuruuspolitiikkaan ja sen toimintasuunnitelmaan, niin äh, toki odotamme, että poliittiset vangit vapautetaan ja perusvapaudet toteutuvat, niin ilmaisunvapaus kuin kokoontumisvapauskin. Ja toivomme, että Euroopan neuvoston poliittisia vankeja käsittelevä erityislähettiläs pääsee maahan tutkimaan tilannetta. Kiitos. Kuusi päätöslausuman luonnosta on jätetty ja päätän keskustelun aiheesta tähän. Äänestys toimitetaan, kun päivän keskustelut on saatu käytyä läpi. Sitten seuraavaan asiaan. Pohjois